Dobry wieczór, witam państwa. Kolejnym punktem porządku. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Seuraava kohta esityslistalla on Isabelle Thomasin mietintö kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa. Annan puheenvuoron edustaja Tomasille. Neljä minuuttia. No, oui. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen.